Pan przewodniczący Lawija uważa, że powinniśmy rozpocząć. Lawija on sitä mieltä, että meidän tulisi nyt pikkuhiljaa aloitella. Ja kuten on sovittu, minä johdan äänestyksen ensimmäistä osaa ja kollega Lavia hoitaa sitten toisen osan. Tervetuloa oikein lämpimästi teille kaikille. Ja puheenjohtajan ilmoituksina kerron teille vielä, että kielijärjestelmään kuuluu 21 kieltä. Myös Viro, Iiri ja Malta. Ja kokous välitetään internetin välityksellä. Ja pöytäkirjoista sen verran, että 16. huhtikuuta ja 26. toukokuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat hyväksytään, mikäli kukaan ei niitä vastusta ennen kokousta, kokouksen loppua. Nyt sitten itse asiaan. Ehkäpä olisi paikallaan, jos ainakin toinen esittelijöistä voisi pitää lyhyen alustuksen. Nyt kysyn, haluavatko esittelijät käyttää puheenvuoron ja kertoa hieman tämän tekstin hengestä. Kollega Sommer? Ei. Entä kollega Moi? Ettekö tekään halua? Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Haluaisin todella sanoa, että olemme tehneet tätä työtä yhdessä kollegani Sommerin kanssa. Ne asiat, jotka ovat johtaneet työtämme alusta asti, ovat, niitä on ollut oikeastaan kaksi. Se, että suojellaan eurooppalaisten kansalaisten ja kuluttajien terveyttä ja eläinten terveyttä. Eurooppa sitoo nämä asiat myös perussopimusten kautta emme lähde kompromisseihin pitämistä ajatellen, eikä myöskään sen suhteen, että tuotaisiin eh, elintarvikkeita, jotka ovat kolonnatusta eläimistä johtuvia. Tämän lain kautta pitäisi suojella kansalaisten turvallisuutta ja eläinten hyvinvointia, joten toivon, että äänestätte oman tuntonne mukaisesti ja ajatellen, että tämän lain kautta voidaan suojella 500 miljoonaa eurooppalaista. Kiitoksia. Bardzo dziękuję pani poseł Zomer. Kiitoksia. Ja sitten kollega Sommer. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää tässä yhteisösittelijä Moita erinomaisesta yhteistyöstä, samoin molempien valiokuntien varjoesittelijöitä, hyvistä neuvoista ja keskusteluista ja viittaisin vielä siihen, että pyydämme tukea kompromisseillemme, vaadimme tiukkoja sääntöjä, emme voi pestä käsiämme ja sanoa, että emme itse kloonaa, mutta tuomme kuitenkin sitten kloonattuja tuotteita muualta, olipa kyseessä lisääntymisaineisto tai seuraava sukupolvi tai niin edelleen. Jos vastustaa kloonausta, silloin sitä on vastustettava kokonaan ja siksi kompromisseissamme on tiukkoja sääntöjä. Ja tällaisia koko parlamentille ja valiokunnille ehdotamme. Tämä todella liittyy eurooppalaisiin perusarvoihimme. Me haluamme puoltaa elinten hyvinvointia, mutta myös kuluttajia, jotka vastustavat kloonausta. Ja jos haluamme vastata siihen, että tällaista perusopimuksiin kirjattua oikeutta kunnioitetaan, joka liittyy siis pitkälti meidän etiikkaamme, niin silloin meidän tulisi tukea näitä kompromisseja, ja pyydänkin teidän tukeanne näille. Bardzo dziękujemy. Zapewne. Kiitoksia. Kiitoksen sanoja varmasti vielä kuullaan, mutta ehkäpä äänestyksen päätteeksi. Nyt sitten äänestyksen kompromissi 1. Otamme kaikki kompromissit koneäänestyksenä. Kompromissi 1 ensin. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Kompromissiehdotus 2. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissiehdotus on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 125. 125 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kolme seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Seuraavaksi 21. Tämä on kummatkin esittelijältä. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 122 kolme tarkistusta yhteensä. Puheenjohtaja korjaa 22, äänet puolesta. Vastaan. Tyy. Tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi 23 esittelijöiltä tämäkin puolesta. 23 siis. Vastaan. Hyväksytty. Sitten eteenpäin. 151 puolesta. 151 vastaan. Hylätty. Kompromissi neljä. Koneäänestys alkaa. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. 159 seuraavaksi. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. 20. Tämäkin on molemmilta esittelijöiltä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 esittelijöiltä puolesta vastaan hyväksytty. 163 puolesta vastaan hylätty. Sata kuusikymmentäneljä, sata kuusikymmentäviisi, sata yhdessä puolesta, eli nämä kolme vastaan hylätty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 167 puolesta vastaan hyväksytty. 168 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Hyväksytty. 14 puolesta. Puolesta. Vastaan. 14 on kyseessä. Inta 14. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme Inta 14 tarkistuksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 170 puolesta vastaan Hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Hyväksytty. 31 esittelijöiltä äänet puolesta. 31 puolesta vastaan. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan hyväksytty. 34 esittelijöiltä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. We have uh, the amendment 40. Kiitoksia. Seuraavaksi tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Ah, anteeksi. Meidän täytyy äänestää tästä sähköisesti. Mr. Chair, I've lost my card, so can you cal- Puheenjohtaja on hukannut korttini, joten voitteko ottaa ääneni huomioon? <laughs> Okei, <laughs> okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Sähköisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyh- hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän sähköisesti. Everybody voted. The vote is... Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Okay, the vote is close. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi meillä on tarkistus

tyhjä, hyväksytty. Nyt meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 85. 85 äänet puolesta. Vast 85 vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Jos haluatte tarkistaa, niin sopiihan se. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 93. Herra Tarabellalta puolesta. 93 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi Inta kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 94. Ah, pitääkö tarkistaa? Sopii se. Inta kolmonen. Tarkistetaan koneellisesti. Okei, okay, me voitiin. Hyvä, äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelen. Ja sitten äänestetään tarkistukset 95 ja 96 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Inta 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 102. 102. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 103. Puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 105. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 110. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavaksi loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. We have on visitation uh, 3A the vote within ja johdantossa on kappale 3a puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme näin muutetusta lainsäädäntöpäätöslausumaehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja onnittelut esittelijä. No dobbiamo sospendere la riunione Envi, ci vediamo alle 4 con il... Okay, before closing the meeting, I have to... Ennen kuin päätän tämän kokouksen, haluaisin muistuttaa Envi-valiokunnan jäsenille, että me aloitamme kello 16 komission jäsen kanssa ja sen jälkeen, tai todella pyydämme, että tarkkaan, tarkkaan sanottuna olette täällä kello 16 paikalla.